kommunistien äh, voimassaolo on vahvistettu. Ja EPP-ryhmän ja sosiaalidemokraattisen ryhmän, konservatiivien ryhmän ja GUE-ryhmän äh, ryhmältä olen saanut äh, pyyntöjä, että nimetään jäseniä parlamenttien välisiin valtuuskuntiin sekä valiokuntiin. Tämä luettelo julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä ja mikäli kukaan ei niitä vastusta, niin sitten katsotaan, että nämä nimitykset on hyväksytty. Oikeusasioiden